Enkä halua enää työjärjestyspuheenvuoroja. Maanantai. Teillä on sitä esitystä edessänne. Se on samanlainen kuin millaisena sitä ehdotettiin aiemmin. Maanantain esitystä ei ole muuttunut. Sitten tiistai. Aloitamme yhdeksältä. sinä neuvoston ja komission eh, ilmoituk tai tiedonanto eh, lentoliikenteen tilanteesta keskustelu 11 asti. Kello 11-13 ovat sitten seuraavat kohdat. Komission puheenjohtajan varaus on eh, tiedonanto lainsäädäntöohjelmasta ja komission työohjelmasta vuodelle 2010 sekä komission tiedonanto asiassa humanitaarisen avun koordinointi Haitin asiassa. Nämä kaksi kohtaa olivat aiemmin esityslistalla tiistai aamulle Huomenna ei ole äänestyksiä. Iltapäivällä ei ole äänestyksiä. Loput esityslistassa ovat samanlaiset kuin aiemmin. Mitään ei ole siinä muuttunut muissa kohdissa. Sitten keskiviikko. Keskiviikkona ei ole äänestyksiä. Se on ainut muutos. Ei äänestyksiä. Keskiviikko jää samanlaisiksi kuin se aiemmin oli. Poikkeus on se, että ei ole äänestyksiä. Sitten torstaina ei ole istuntoa ollenkaan. Ei istuntoa torstaina. Ei ole tietenkään myöskään siksi äänestyksiä, eikä näitä ylimääräisiä kohtia, jotka koskevat näitä kirjallisia keskustelun aiheita järjestyksiä. Nämä e- ehdotukset siis vahvistettiin puoli tuntia sitten puheenjohtajistossa. Siitä oli täysi yhteisymmärrys. Paikalla olivat kaikki poliittisten ryhmien edustajat. Ja puhemiehistö tällaisen esityslistan hyväksyi. Joten nyt olemme toteuttaa esityslistaa. Seuraavana ovat minuutin puheenvuorot esityslistalla. Haluaisin kertoa teille, että artiklan 150 mukaan työjärjestyksessä se artikla oikeuttaa jäsenet minuutin puheenvuoroihin. Kokoomus on osoittanut, että yli kaksi kertaa saadaan enemmän eh, puheenvuoropyyntöjä kuin voimme tässä aikamäärissä toteuttaa. Eli siitä on aiheutunut pettymyksiä jäsenille, jotka ovat odottaneet mahdollisuutta puhua ja sitten eivät saakaan puheenvuoroa jotta voitaisiin tätä epävarmuutta ja pettymyksiä estää tulevaisuudessa, niin seuraava menettelyajan toteuttaa. Menettely ovat tuleva, tuleva tulevaisuudessa minuutin puheenvuoroista. Artiklan 50 mukaan työjärjestyksessä tehdään 30 puhujan lista. Puhujat valitaan sillä tavalla, että säilytetään poliittinen tasapaino ja myöskin maantieteellinen edustavuus. Etusielessä ovat ne jäsenet, jotka eivät ole päässeet puhumaan puhe, minuutin puheenvuoroja kahden viimeisen istunnon aikana. Kaikki jäsenet, jotka haluavat puheenvuoron, saavat sitä tiedon etukäteen, että, että saavatko pyytää puhumaan vai ei jäsenten täytyy olla paikalla täysistuntosalissa sillä hetkellä, kun heidän pitää minuutin puheenvuoronsa pitää. Send it to everyone email. These rules. Uh, colleagues, these rules I read. Nämä säännöt, jotka luin puheen minuutti sitten, lähetetään sähköpostilaatikkoihin. Nämä säännöt siis. Start, let us start with one minute speech. Aloitetaan sitten minuutin puheenvuorot. Point of order, please. Työjärjestys. Puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, saan jälleen puhua. Kun ajatellaan sitä, mitä täällä on sanottu lyhyellä varoitusajalla, pyytäisin, että mietitte äänestystä uudestaan ajatellen seuraavaa istuntoa 5. ja 6. toukokuuta, on varsin todennäköistä, että suurin osa mepeistä isosta britanniasta ei tule olemaan läsnä, koska meillä on silloin parlamenttivaalit. Koko maan edustajat eivät ole paikalla. Voitte keskustella asioista, jotka eivät liity ystävän kuningaskuntaan. Ehkä voisitte tarkastella ajatella neljättä päivää aikaista äänestystä parilla koska jos tätä äänestystä ei voida suorittaa näin, niin silloin epäätte meiltä oikeuden äänestää siis isolta britannialta. I... Jos voisi vastata. Minä otan hyvin vakavasti sen, mitä sanoit, kollega. Hyvin vakavasti, koska meillä on kaksi päivää, viides ja kuudes päivä. Ja päätämme, miten äänestysten kanssa menetellään. Viides ja kuudes päivä siis. Ja miten jaetaan. Jednominutowe wystąpienie. Minuutin puheenvuorot. Ensimmäisenä puhuu Rova Jolanta Emilia Hebner, minuutti. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, haluaisin kiinnittää huomionne geenimuunneltuihin elintarvikkeisiin. Euroopan unionin komissio tekee työtä ehdotuksen kanssa, jossa muutetaan EU-lainsäädäntöä niin, että jäsenvaltioille annettaisiin enemmän vapautta päättää, että haluavatko he näitä geenimuunneltuja elintarvikkeita tällä hetkellä EU-lain mukaan. GMO-kieltoa ei voida toteuttaa yksittäisessä jäsenvaltiossa. Komissio pian ehdottaa sitä, että jäsenvaltiot voisivat yksittäin päättää GMO-elintarvikkeista Kuitenkin esimerkiksi GMO-jyvien tuonnin päätös koskisi koko EUta. Täytyy harkita sitä, että eikö pitäisi ottaa käyttöön erityiset merkit niistä tuotteista, joissa ei ole GMO-osatekijöitä. E, ja merkin pitäisi olla yleisesti tunnettu, että kuluttajat tietäisivät sen, että näitä tuotteita ei että näitä tuotuja tuotteita, niihin ei liity GMO-osatekijöitä. Kiitoksia. Pan Baudis. Herra Dominik Baudis, minuutti. Baude, sorry. Dominik Baude. Eh, pan Trajan Ungurenu. Herra Trajan Unkuredu. Puhemies halusi muistuttaa parlamenttia siitä, että vuori sitten kommunistiset väärinkäytökset saivat aikaan Moldovassa kapinointia. Protestit toivat valtaan Euroopan myönteisen kokoomushallituksen ja vuodessa pelkästään uusi hallitus osoitti eurooppalaisen henkensä. Moldovan hallitus tarvitsee välitöntä tukea EUlta ja on kolme tapaa antaa tällaista tukea. Nopeaa rahoituksesta apua, poistaa viisumivaatimus ja saada aikaan asioitussopimus. Täytyy myös mainita tässä yhteydessä eräs journalisti, joka pidätettiin ja hänet on eristetty täysin ja hänet on tuomittu Transnistrian viranomaisen toimesta. Tämä on erittäin vakava ihmisoikeusrikkomus ja pyydän korkea, ulkopolitiikan korkeaedustaja ja Moldovan delegaation puheenjohtaja nopeasti, välittömästi va- vaatimaan, että hänet vapautetaan myös välittömästä. Kiitoksia puhemies. E, dziękuję bardzo. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi puhuu Anna Zaborska. Pan predseda, pan generálny sekretár, pan komisár. Komission jäsen, puhemies, haluaisin olisin halunnut puhua siitä, mitä olin valmistellut, mutta tässä nyt on tapahtunut kaiken näköistä muuta välissä. Me tiedämme, että meteorologiset olosuhteet eivät ole mahdollistaneet sitä, että kaikki kollegat olisivat paikalla monilla kollegoilla ja virkamiehillä on ollut suuria ongelmia tulla tänne paikalle. Sen vuoksi haluaisin käyttää tätä tilannetta hyväkseni ja osoittaa sanani teille, pääsihteeri Velle ja, ja puhemies, kiittää teitä. Te olette huolehtineet siitä, että me eh, saamme parhaat mahdolliset olosuhteet työllemme. Heti kun eh, lentoongelmat eh, alkoivat, niin parlamentti lähti valmistelemaan sitä, että me kaikki pääsemme Strasbourgiin. Ja haluaisin kiittää myös niiden nimissä, jotka eivät ole paikalla. Peter Martin. Työjärjestyshuomautus. Hans-Peter Martin. Kiitos puhemies. Yritin tässä kiinnittää huomiota jo paljon aikaisemmin siinä vaiheessa, kun te esittelitte tämän uuden säännön minuutin puheenvuoroille. Te puolalaisena tiedätte varmasti, mitä se merkittää, merkitsee, että on eri luokan ihmisiä. Rakentavasti haluaisin sanoa, voisitteko te selkeyttää, mitä te oikein sanoitte? tällä kahden kuukauden istuntorajaa? Tarkoitatteko te ainoastaan Strasbourgia vai lasketaanko myös Brysselin istunto mukaan? Ja sitten toisaalta, jos henkilö ei ole paikalla, vaikka hän on ilmoittautunut ja hän ei jostain syystä voi olla paikana, niin mitä sitten tapahtuu? Ja kolmanneksi, voisitteko te mahdollisesti jo tänään kertoa, ketkä 30 puhujaa tänään saavat puheenvuoron ihan tehokkuuden nimissä? E, Kiitoksia tästä huomiosta teille. Tämä uudet säännöt pätevät seuraavasta Brysselin kokouksesta lähtien. Eli Brysselin istunto on seuraava sellainen, jossa nämä säännöt pätevät. Seuraavaksi puhuu herra Jörg Leifried. Minuutti. Kiitos, äh, puhemies. Meillä on ollut ne vaihtoehdot, mitä meillä on, ei, ne vaihtoehdot, mitä meillä on, eivät ole hyviä. Kaikkein järkeintä, järkevintä olisi toimia yhteistyössä eläinsuojelukysymyksissä koko unionin alueella. Tämä oli minun minuutin puheenvuoroni ylijääneen ajan haluaisin käyttää sanoakseni vielä sen, mitä olisin halunnut sanoa. Herra puhemies, herra puhemies, herra puhemies, minä puhun suoraan teille. En minä ollut mitenkään positiivinen tämän tilanteen suhteen. Minä sanoin, että olisi aika eh, parempi meille, jos me saisimme informaatiota täysistunnosta ja kaikesta muusta ajoissa, ennen aiemmin niin kuin nyt. Minä sain vasta sunnuntaina tiedon ja minun oli hieman hankala tulla. Jos me saisimme informaation aikaisemmin, niin uskon, että täysistunnossa olisi ollut enemmän ihmisiä. Se on se asia, mitä minä teille sanoin työjärjestyspuheenvuorossani. Kiitos. Dobrze, e, ja od razu odpowiem. Vastaan heti teille huomionne. Jos istunto tämänpäiväinen, jos siitä päätettiin täysistunnossa, niin kukaan sitä ei voi perua. Vain täysistunto voi perua toisen täysistunnon. Puhemiehistä voi sitä ehdottaa. Eli meidän täytyy kokoontua tänään. Se on työjärjestyksessä määrätty. Se, että kello viisi on tänään täysistunto, se on määrätty työjärjestyksessä. Eli siitä ei ole mitään epäilystä. Ja näin myös tulevaisuudessa. Vain täysistunto voi istuntomme peruuttaa. Tämän halusin teille selventää, että miksi näin on ihan esitetään selvästi. Seuraavaksi herra George Sapin Kutas. Minuutti când autorul noțiunii de produs intern brut uh, simon kuznets recunoștea că bunăstarea Puhemies Simon Kuznets on tunnustanut, että kansakunnan hyvinvointi on vaikea mitata bruttokansantuotteella. Hän ei kuitenkaan aavistanut sitä, että noin sata vuotta kuluisi ennen kuin lopulta ehdotetaan hyviä ehdotuksia. Ainakin sitä, että arvioidaan taloudellista suoritusta eri tavalla bruttokansantulo ei ole kovin edullinen, koska kestävä kasvu, ei, sitä ei voida taata sitä kautta. Ja myöskin vapaaehtoistyötä ei oteta huomioon. Ehdotetaan parempia tilastoja, parempia mittaustapoja ihmisten hyvinvoinnille ja sitä, että paremmin voitaisiin laskea hyvinvointia ylipäätänsä Euroopassa. Nyt onkin korkea aika, että lopulta kannetaan huomioon elämänlaatu, mitataan sitä yhtenäisellä tavalla niin, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus voidaan ottaa paremmin huomioon. Se on tärkeää myös nykyisen kriisin aikana. Kiitokset ja sitten äh, seuraava puhuja. Frau Bilbao. Edustaja Bilbao. Gracias, presidenta Kiitoksia puhemies. Viime viikolla tuomioistuin päätti, että puhuttiin Baski-lehden sulkemisesta. Se oli epäoikeudenmukaista sattumanvarainen päätös. Oikeuden päätös sanotaan, että Espanjan perustuslaissa ei mitenkään määrä, että voitaisiin sulkea tällainen lehti ja kaikki perustui siihen, että tunnetaan, että väitetään, että baskilainen kulttuuri on yhteistyössä Etan kanssa ja tässä nämä henkilöt eivät mitenkään kuulu etan, eh, lehti ei ole rahoittanut mitenkään etan toimintaa eikä toisinpäin. Oikeuden valvonta on riittävää ja pit- pitäisi myös, eh, ihmisiä oli myös kirjoitettu vankilassa. Meidän pitää panna merkille seuraamukset, joita syntyy tällaista demagogista toiminnasta ja ihmisten manipuloinnista ja mitä rikotaan demokraattisia päätöksiä vastaan. Espanjassa pääpuolueet ja media on syyttänyt tästä yhteistyöstä e- ETAn kanssa kaikkia niitä, jotka vastustivat tällaista epäoikeudenmukaisuutta vaativat, että olisimme yhteen, vaadimme yhteistyötä myös näiden uhrien puolesta. Kiitos. Kiitokset. Sitten edustaja Trimopoulos. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τον Φεβρουάριο το περασμένο παρουσιάσαμε στο Ευρωπαϊκό... Puhemies, viime helmikuussa Euroopan parlamentissa käsittelemme Trautmanin mietintöä, joka koski huumemarkkinoita maailmassa 97 vuodesta eteenpäin. hyvin paljon äh, rikasta tietoa on tässä mietinnössä mukana ja se hyvin osoittaa, että miten tehotonta Euroopan huumetorjuntapolitiikka on ollut ja itse asiassa maailman huumetorjuntapolitiikka on ollut. Politiikat, joita meillä käytössä tällä hetkellä on, ne ovat epäonnistuneet. Niillä ei ole pystytty vähentämään laittomien huumeiden määrää. Siinä on oikeastaan lisätty vahingon määrää kulut käyttäjille ja yhteiskunnille. 2004 Euroopan parlamentti hyväksyi äh, tällaisen toimenpide, useinkin toimenpiteet, joita herra Katainen ehdotti. Näitä täytyy katsoa laajemmassa asioyhteydessä. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Czarnecki. Mój naród dotknęła wielka... on kohdannut suuri strategia. Presidentti kuoli, keskuspankin pääjohtaja, armeijan aselajien komentajat. Eilen oli presidentin hautajaiset ja hänen puolisonsa hautajaiset. Haluaisin kovasti kiittää solidaarisuuden osoituksista, joita on tullut monista jäsenmaista EUsta. Se, että käsite eurooppalaisesta solidaarisuudesta on osoittautunut todeksi tässä asiassa, on meille puolalaisille hyvin tärkeä asia. Hautajaisissa oli Slovakian, Unkarin, Tsekin, Saksan, Liettuan, Latvian, Romanian, Slovenian, myös presidentin päämiehet, eh, viran pääministeri. Minusta on harmi, että komission neuvoston puheenjohtaja ei ollut paikalla. Ja kuitenkin Azerbaidžanin, Armenian, Gruusian, Georgian pääministerit olivat, joilla oli pidempi matka. Kiitoksia kaikille läsnäolleille. Herzlichen Dank. Next. Kiitos. Seuraavaksi Hans-Peter Martin. Ei ole enää paikalla. Sitten herra Möltsä. Haluaisin tehdä muutaman huomion Serbiasta. EUn kunnianhimot eh, Serbiassa eh, ovat eh, hyvin ristiriitaiset. Ja esimerkiksi äh, Turkki, äh, Turkkia kohta, kohdellaan hyvin eri tavalla äh, kuin Serbia ja puhutaan esimerkiksi Armenian kansanmurhasta. Ja kaikkia niitä syytöksiä, mitä Haagin tuomioistuimessa on esitetty. Mutta ei ole mikään uusi asia, että unioni toimii kahdella tavalla. Bosniassa on pakotettu useat etniset ryhmät multikulttuuriseksi valtioksi Serbia, päinvastoin kuin Turkki, on myös kulttuurisesti ja historiallisesti osa Eurooppaa ja Balkania. No, me emme voi toteuttaa samoja erheitä kuin Romanian ja Bulgarian liittymisen yhteydessä. Kaikki kriteerit on täytettävä, mutta Serbia on eurooppalainen maa, jonka tulisi voida liittyä unioniin. Uh, Kiitokset. Sitten Papa Nikolaou. Kiitoksia puhemies. Hiljattaiset äh, teot terrorismin toimesta tarkoittavat sitä, että olemme aliarvioineet omassa maassamme terrorismin vaaraa, mutta väkivaltaa silti on olemassa Kreikassa – Väkivalta tietenkin koskee ennen kaikkea niitä, jotka suorittavat näitä tekoja, mutta meidän on tärkeää tarkastella syitä terrorismille ja myös pitää pohtia Swiftin kysym- kansalta kysymyksiä, Eurojustia, PNR-tietoja. Meidän täytyy tarkastella tällaisia syitä, jotka aiheuttavat väkivaltaa yhteiskunnassamme. Me emme voi pysyä toimettomina. Meidän pitää tehdä jotakin Euroopassa. Meidän täytyy tarkastella haasteita, joita Euroopassa näinä vaikeina taloudellisina aikoina on, että varmistamme, että vihan kaltaiset kysymykset loppuvat. Kiitoksia. liebe Kolleginnen Kollegen, ich möchte die Aufmerksamkeit... Puhemies, haluaisin kiinnittää komission ja tämän talon kiinnittää Eh, mielenkiinnon raaka-aineiden hintojen nouseen. Minä olen Duisburgista, jossa on Euroopan suurin terästeollisuus. Ja monet kollegat siellä ovat nyt huolissaan työpaikoistaan sen vuoksi, että eh, raaka-ainehintojen eh, nousu on vaikeuttanut tätä toimintaa. Ja esimerkiksi Lontoon pörssien kautta on aikaisemmin kyetty hankkimaan tällaisia pitkäaikaisia toimitussopimuksia, mutta nyt raaka-aineet ovat kallistuneet erittäin paljon. Ja tässä on nyt sitten ryhdytty vähentämään kuluja esimerkiksi työntekijöiden palkoista työpaikkaneuvostojen kautta ja muiden vastaavien keinojen kautta Duisburg on myös vedonnut komissioon ja toivon, että komissio noudattaisi tätä vetoomusta. Kiitokset ja sitten seuraavaksi Käläjä. Puhemies, Irlannin suunnitelmat on tuhottu, tai, tai monien matkasuunnitelmat on tuhottu tämän ähm, tuhkatilanteen takia ihmiset voivat kyllä saada uusia lentoja, mutta monet joutuvat maksamaan hotellista, vuokra, auton vuokraamisesta ja ehkä vaihtoehtoisista lennoista, mutta jotkut, matkavakuutukset ilme, joutuvat maksamaan näistä menetyksistä. Jotkut taas väittävät, että tämä on Jumalan kädessä, mutta vetoaisin näihin yrityksiin, jotka olisivat käytännönläheisiä, järkeviä ja uudelleen pohtisivat kantansa ja pitää mielessä, että Irlanti ja monet muut, tai minulla ja muilla on monia äänestäjiä, jotka ovat tällä hetkellä ympäri maailmaa, joutuvat maksamaan rahaa, jota heillä ei ole. Ja kun ajatellaan tätä pakettimatkadirektiivistä on nyt tarkistettu, tai sille pitää tehdä jotakin varsin nopeasti. On olennaisen tärkeää, että mat- tässä direktiivissä varmistaa se, että on tällaisia standardimaisia sääntöjä, joita sovelletaan tällaisessa tilanteessa. Teidän puheen aikanne loppui ja nyt sitten seuraava puhuja. Onorevoli colleghi, vorrei in questa sede il cuore... Puhemies, kollegat. Euroopan instituutin demokraattisessa sydämessä haluaisin lyhyesti harkita tätä lopullista vaikutusta, joka EUn toimilla on yhteisöihimme, alueihimme ja ihmisiimme. Meillä täytyy olla universaali visio, globaali visio, mutta meidän, minun mielestäni meidän täytyy myös käsitellä kaikkien yksilöiden vaatimuksia. Antaisin sille etusijan globaalisen vision nähden yksilölle. Täytyy katsoa, että perinteemme voivat jatkua ja kukoistaa niin kutsuttu Polkestainen direktiivi on kovasti vaikuttanut tiettyihin italialaisiin lomakohteisiin, koska vieraanvaraisuuden perinne, josta olemme Italiassa ylpeitä, on heikentynyt uuden palveludirektiivin myötä, kuten monet paikallisyhteiset myös. Ja näitä asioita pitäisi paremmin suojella. Hans-Peter Martin. Kiitokset Hans-Peter Martin. Thank you. Kiitos. Eurooppalaisena ei tänä päivänä ole helppoa ja minä haluaisin viitata Eurostatin ongelmiin. On käynyt ilmi, että Eurostat on kyennyt laskemaan Kreikkaa paljon paremmin kuin aikaisemmin, mutta tästä äh, on julkaistu raportteja vain osittain. Jo 2002 huomioitiin ongelmia. Mutta on hyvin epäselvää, mihinkä suuntaan nämä raportit menevät, mitä seuraamuksia niillä on ja kuka on vastuussa siitä, että ei ryhdytty toimiin. Sen vuoksi haluaisinkin tässä yhteydessä vedota siihen, että ei tehtäisi niin kuin tällaisten skandali, skandaalikärjisten tapausten kohdalla, vaan että toimittaisiin rakentavasti Eurostatin kanssa ja että komissio varmistaisi Eurostatin riippumattomuuden ja niin, että kansalaiset saisivat niitä tietoja, joita me tarvitsemme, jotta voimme ylläpitää demokratiaa. Kiitokset. Seuraavaksi sitten edustaja Kavallo. Obrigada, presidente. Estamos hoje puhemies. Luonnonkatastrofi on vaikuttanut ennennäkemättömällä tavalla. Tiede yrittää ottaa selvää, mitä tapahtuu näistä tuhkahiukkasta, kun ne osuvat esimerkiksi lentokoneen moottoreihin Voidaan myös aika tarkkaan nähdä reitti, joka jota ne ovat kulkeneet ilmasto, ilmakehässä. Liikennemiset EU-ssa tapaavat tänään nähdäkseen, mitä voisivat ilmaliikenteelle tehdä. Ja tässä tilanteessa päätösten pitää perustua tieteelliseen tietoon ja varovaisuusperiaatteelle. Talous voi, ei voi ylittää ihmisten turvallisuutta merkityksessä. Ihmis, EUlla täytyy jatkossakin olla rooli ja sen pitää suojella ihmisten elämää ja elämänlaatua mutta me tarvitsemme kuitenkin nopeita käytännöllisiä ratkaisuja siitä, miten löydetään vaihtoehtoisia matkustuskeinoja ihmisille meriteitse maateitse. Meillä on erilaisia kriisejä, taloudellisia puheaika loppui. No är det Niin, teidän äh, puheaikanne loppui ikävä kyllä. Nyt sitten puheenvuoro edustaja Entsiolle. Mulțumesc, doamnă președinte la sfâritul acestui an urmează să fie pusă în aplicare tämän vuoden loppuun mennessä tulemme toimeenpanemaan direktiivin, postidirektiivin, joka tulee vaikuttamaan markkinoihin. Tämän direktiivin myötä niissä jäsenvaltioissa, joissa lähdetään vielä enemmän liberalisoimaan, tulee kriisi olemaan vielä kourin tuntuvampi ja esimerkiksi ähm, äh, postin äh, liberalisoinnin kautta äh, palvelu on heikentynyt selkeästi varsinkin reuna-alueilla ja haja-astusalueilla. Tällä direktiivillä tulee olemaan suuret vaikutukset ja meidän täytyy huolehtia siitä, että tästä ei synny sosiaalista polkumyyntiä. Ja haluaisin vedota Euroopan yhteisön toimielimeen niin, että tämän direktiivin voimaanastumisessa olisi kahden vuoden aikaraja. Kiitokset ja sitten edustaja Reeder. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vorbesc Kiitoksia, herra puhemies. Tänään puhun hyvin kiperästä tilanteesta, johon journalisti Ernest Valdian on joutunut. Igor Smirnovin hallitus Transnistriasta on pidättänyt hänet hän on häntä ma- maanpetoksesta ja vakoilusta syytetään. Se on absurdia ja naurettavaa. Tämä journalisti on siis ihan mahdottomassa tilanteessa. Tässä halutaan transnistian kisniä, tässä pelotella, koska kisnien Uusi hallitus on ollut voima, äh, vallassa vuoden ja se on hyvin Euroopan myönteinen, sitten siitä rangaistaan. Äh, haluaisin myös ratkaista transnistrian konflikti. Haluaisin vedota siihen, että Elsnes Valtariaan ihan välittömästi vapautetaan. Ja haluaisin myös puhuta sen puolesta, että kysyn oikein puhutamaan asian puolesta. Ki. Ja seuraava puhuja edustaja Sikierski kryzys finansowy i talous- ja rahoituskriisi on iskenyt vahvimmin köyhiin ihmisiin. EU on julistanut 2010 köyhyyden torjunnan ja äh, sosiaalinen syrjäytymisen torjunnan vuodeksi. Yli 40 miljoonaa ihmistä lasketaan elävän köyhyydessä Euroopassa ja 40 äh, miljoonaa on köyhyyden uhan alla. Erityisen harmillista on se, että neljäs osa näistä ovat lapsia. Ongelmat, joiden kanssa he painivat, eivät koske pelkästään äh, terveydenhoidon tai elintarvikkeiden puudetta, vaan ennen kaikkea ei ole tulevaisuuden näkymiä siitä, että tilanne paranisi ja köyhdestä lähtäisiin pois. Tämän traagisen tilanteen käsittely voidaan hoitaa ennen kaikkea koulutuksen avulla. Erityisesti Tämä on tärkeää maaseutualueille, jotka ovat akateemiskeskuksista kaukana. Sen vuoksi mielestäni täytyy lisätä määrärahoja stipendiohjelmiin nuorille. Kiitoksia. Kiitokset, että teidän puheaikanne on ohitse. Sitten edustaja Vuon. Uh, uh, Kiitoksia puhemies. Olen erittäin tyytyväinen huomenna, kun keskustelemme tästä kriisistä. Tämä ei koske pelkästään parlamenttiin, vaan myös yritysmaailman, siis lentokriisi. Nyt on juuri aika, jolloin Eurooppa tai suunsa Euroopasta on elpymässä syvästä lamasta. Ja sitten kuningaskunta, niin kuin monet muutkin maat, on elpymässä ja tämä johtuu siitä, että hallitus on puuttunut tilanteeseen, kun markkinat epäonnistuivat eikä ole pysynyt passiivisesti sivuun, niin kuin jotkut toivovat. Mutta taloudelliset luvut, joita tulee Isosta Britanniasta ensi viikkoina, uskon, että monet niistä ovat myönteisiä. Ja tämä johtuu siitä, että hallitus on puuttunut asiaan. Siksi on mielestäni tärkeää, että me toi, EU-ssa myös puutumme vaikeina taloudellisina aikoina. Kaikki toimielimet EU-ssa, niiden pitäisi jatkossa varmistaa, että talousarviomme tarkoituksena on auttaa yrityksiä ja yksilöitä vaikeina aikoina ja pyrkiä vaikuttamaan elpymiseen. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Kukana. Ah, eh, kukaan? Edustaja Kukan. Ähm, scheint nicht da sein. Dann... Hän ei nähtävästi ole paikalla. Seuraavaksi sitten edustaja Feijo. Senhora Presidente, trago hoje esta sessão plenária a questão da situação orçamental. Puhemies, otan esiin kysymyksen budjettitilanteesta useissa jäsenvaltioissa. Kasvusuunnitelmien vakaudet, äh, vakaus on saavutettu ja meidän täytyy katsoa, minkälainen tilanne tulee olemaan eri jäsenvaltioissa. Esimerkiksi minun kotimaassani Portugalissa ohjelma äh, äh, komission mukaan on, sisältää paljon riskejä sinä ollaan huolissaan markkinoista, mutta erityisesti vakaudesta ja eh, julkisten tilien terveydestä Portugalissa. Minusta tässä pitäisi tarkastella kasvua. Ja Portugalin numerot ovat huolestuttavia ainakin minun mielestäni. Minua huolestuttaa tämä vaikutus eh, yritysten esimerkiksi kilpailukykyyn. Kiitos. Meillä on työjärjestyspuheenvuoro. Earl Dartmouth, olkaa hyvä. Um, it was actually, it was actually two... Itse asiassa kaksi puheenvuoroa sitten olisin halunnut puuttua, mutta pyytäisin tätä herraa, joka puolsi, halusi EU puuttuvan asioihin. Miten luulette, että EU pitäisi puuttua asioihin, kun, kun taistellaan vulka, vulkaanista tuhkaa vastaan? Speeches zwischen minuutin eh, puheenvuoroissa ei ole mahdollista käyttää sinistä korttia, joten tämä ei ollut muutenkaan työjärjestyskysymys. Ja ehkäpä kollega voi sitten kahden kesken vastata tähän, mutta ei nyt täysistunnon keskustelussa ainakaan. Arvon kollegat, meillä ei ole enää muita puhujia puhujalistassa yhden minuutin puheen vuoroihin. Ja jos eh, kaikki ne, jotka osaavat puheenvuoron, heille on se ilmoitettu sähköpostitse. Kaikki eivät ole paikalla. Joten nyt siirrymme sitten tavalliseen esityslistaan. Työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Puhemies, olisin halunnut, että puheenvuoroissa olisitte ottaneet huomioon tasa-arvon miesten ja naisten välillä. Annoitte viisi kertaa peräkkäin puheenvuoron miehelle. Herzlichen Dank. Sie können sich vorstellen. Kiitokset. Minä olen äh, sukupuolten tasa-arvon työryhmän puheenjohtaja. Voitte uskoa, että minä kannatan tasa-arvoa. Minulla on tässä tämä luettelo. Enkä minä voi luonnollisestikaan vaikuttaa siihen, kuka esimerkiksi on paikalla ja voi puhua. No niin, hyvät kollegat, jatkamme eteenpäin esityslistalla. Ja seuraava esityslistan kohta on äh, edustaja Josef Sayerin mietintö, säädösvallan siirtovaltuus.